Okay, good afternoon, um, everybody. Um, welcome to our uh, afternoon. Uh... Tervetuloa tähän iltapäivän kokoukseemme. Ensimmäinen kohta esityslistalla liittyy radiolaitedirektiiviin ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi yksikön johtajan DG Growsta ja Kyse on siis siitä DGstä, joka on vastuussa tästä asiakirjakokonaisuudesta. Haluaisin myös todeta, että IMKO on kiinnostunut seuraamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa mukaan luettuna radiolaitedirektiivin täytäntöönpano. <clears throat> Tämähän on seuraava istunto, jossa me käsittelemme tätä direktiiviä. Ensimmäinen oli marraskuussa 2016 ja huomauttaisin jäsenvaltioille, tai siis jäsenille, että teille on annettu myös tausta tietoja asiakirjojen muodossa. Vaidel saa puheenvuoron. Kiitos. Nun, first of all, I would... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä mielenkiinnostanne tätä direktiiviä kohtaan. Tästä on tulossa aina vain tärkeämpi digitalisoinnin aikoina, niin kuin, koska kaikki laittoistomme alkavat olla yhteydessä toisiinsa, joten tämä direktiivi on äärimmäisen tärkeä, kun toteutetaan digitaalisia yhtenäismarkkinoita. Olen yhtä mieltä niiden, ää, tai te puhuitte tuossa näistä yleisistä ää, täytäntöönpanoasioista ja myös eh, erityisasioista, kuten harmonisoiduista standardeista, eh, joiden kanssa on hieman ongelmia. Ja sitten annan hieman yleisiä tietoja, missä ollaan menossa säädösten kanssa. Tässä kun on kuusi kuukautta nyt täysin pantu täytäntöön eh, radiodirektiivi laitteistodirektiiviä. Tiedätte, että tässä, tähän liittyy vuoden siirtymä aika, jolloin operaattoreilla oli mahdollisuus vielä toimia vanhan direktiivin piirissä, se halusivat. Nyt meillä on siis kokemusta noin 5 tai 6 kuukautta direk- uuden direktiivin täydestä täytäntöönpanosta. Mitä tulee siirtämisestä osaksi lainsäädäntöä, tämä tilanne on varsin hyvä. Ensimmäisiä rikkomismenettelyjä on täytynyt aloittaa joidenkin jäsenvaltioiden osalta, mutta nyt vain yksi jäsenvaltio jälkijunassa äh, siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Joten tämä homma toimii oikein hyvin. Ja merkittävää tässä myös on se, että ne toimijat, joihin uuden direktiivin soveltaminen erityisesti liittyy, eli ennen kaikkea taloudelliset toimijat. Tässä on tehty paljon työtä yhteistyössä relevanttien ryhmien kanssa, eli tämä niin kutsuttu TICAM-työryhmä, jossa on, ovat jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka ovat vastuussa direktiivin täytäntöönpanosta, mutta yhtä lailla mukana on elinkeinoelämä ja muutamia edustajia standardisointijärjestöistä ja edustaja on myös eri viranomaisryhmistä. Välittömästi kun tämä direktiivi hyväksyttiin, e, järjestimme erityisen työpajan näistä määräyksistä. Sillä käsittelemme muutamia sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät siirtymään vanhasta uuteen järjestelmään. Tässä oli tällainen kysymys ja vastaus asiakirja jonka avulla tehtiin töitä. Sen lisäksi ryhdyimme samanaikaisesti työstämään toista radiolaitteisiin liittyvää direktiiviä, joka kaipasi päivitystä uuden lainsäädännön myötä. No, tämä oli varsin raskas prosessi ja tässä kaikki toimijat olivat mukana. Nyt olemme julkaisseet verkkosivuillamme toukokuussa tästä viimeisimmän version. Sitten tehtiin paljon työtä myös artiklan 10.10 10 kanssa tästä direktiivistä. Direktiivin määräysten mukaisesti paketoinnissa pitää olla ohjeita, jos laitteella on käyttörajoituksia – Jossain jäsenvaltioissa ei tiettyjä laitteita esimerkiksi voi käyttää, ja tästä täytyy loppua käyttäjille antaa tietoa. Artiklassa 10, 10 annettiin komissiolle mahdollisuus luoda tällainen yhteinen malli, millä tavalla tämä rajoittava tieto esitetään. Tähän keskityttiin aika pitkään täytäntöönpano säädöksen kautta tämä toteutetaan ja tästäkin kuulimme eri sidosryhmiä. Tämä hyväksyttiin 20. heinäkuuta loppujen lopuksi ja tämä helpottaa myös tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Ja sitten hieman tulevaisuuteen katsoen. Me vielä tässä odottelemme jäsenvaltiolta raportteja direktiivin täytäntöönpanosta tietyissä markkinoiden valvonta tiettyjen markkinoiden valvontatoimenpiteiden osalta tämä tieto tulee auttamaan meitä direktiivi 5 täytäntöönpanossa. Muistan, että että yksi erittäin keskusteluista aiheista oli tämä rekisteröintivelvollisuus, jos tuntuu siltä, että jokin osa radiolaitteistosta ei ole aina yhden muka, vaatimusten mukainen ja tällainen velvoite tällaisia asiakirjoja varten voidaan sitten asentaa, kun näitä radiolaitteita rekisteröidään. Nyt on vielä hieman liian varhaista raporteista sen enempää sanoa, koska meillä ei ole vielä erityisempiä tietoja jäsenvaltioiden mahdollisista ongelmista. Meidän täytyy vielä odotella tässä, kunnes direktiiviä on sovellettu hieman pitemmän aikaa. Toisin vielä esille sen, että ensi vuonna toimitamme Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen kertomuksen tämän direktiivitäytäntöönpanosta. Nyt siirryn sellaiseen hieman hankalaan aiheeseen. Jo, tämä oli hankala siirtymävaiheen ja täytäntöönpanon osalta. Eli siis näiden yhdenmukaistettujen standardien saatavuus. Te kaikki tiedätte, että tällaisissa direktiivissä, no, standardit eivät ole aina velvoittavia, ne ovat vapaaehtoisia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä operaattoreiden kannalta ja ne helpottavat myös direktiivin täytäntöönpanosta. Näitä standardeja kehitetään näissä standardisointielimissä komission pyynnöstä ja tämä komission pyyntö hyväksyttiin joulukuussa 2015. Ja siitä pyydettiin standardisointijärjestäjä nämä standardit, yhdenmukaistetut standardit toimittamaan 2016 maaliskuuhun mennessä, mutta vain hyvin rajoitettu määrä standardeja oli saatavilla tuolloin joten aikamoisia viivästyksiä tässä nyt on tullut standardisointijärjestöjen osalta. Ajatellen näitä relevantteja yhdenmukaistettuja standardeja tässä komissio on ryhtynyt nyt tässä yhteistyöhön standardisointijärjestöjen kanssa niin, että voitaisiin nopeuttaa tätä työtä ja on yritetty panna täydentöön, no sanoisinko nyt tällaisia väliaikaisia toimia niin, että varmistetaan se, että kaikista tärkeimmät yhdenmukaistetut standardit ovat saatavilla siinä vaiheessa, kun uusi, uusi direktiivi astui voimaan ja siirtymäkausi päättyi. Näiden ponnistusten jälkeen on saatu jotakin tuloksia. Siirtymäkauden loppuun mennessä Meillä oli 134 standardia virallisesti käytössä. Tämä vastaa noin 90 prosenttia yhdenmukaistetuista standardeista täytäntöönpanon osalta, joten tämä johtui tietynlaista yhteistä ponnisteluista komission ja standardisointijärjestöjen välillä. Olemme käyttäneet hieman epätavanomaisia menettelyjä. Tässä on päätetty joitakin vanhoja standardeja julkaista. Niitä pidettiin vielä riittävän hyvinä ja sitten annettiin ohjeistusta, miten näitä sovelletaan. Mutta kokonaisuudessa voidaan todeta, että tänä päivänä tilanne on tyydyttävä. Eikä meillä ole myöskään mitään valituksia, emme ole saaneet valituksia toimijoilta, joten direktiivin kannalta tärkeät standardit kyllä nyt johdavasti toimivat. Sitten delegoidut säädökset. Lyhykäisesti näistä yhteen jo main, viittasinkin, eli tämä rekisteröinti, kuten sanoin, tällä hetkellä on hieman liian ennenaikaista tästä antaa tietoja, on odottelemme hieman enemmän tietoja jäsenvaltiota. Olemme kuitenkin jo ryhtyneet töihin delegoituinen säädösten osalta ajatellen 3.3 eh, E, eh, puhuja korjaa I kohtaa. Eli tällainen Software Defense Radio-osio. Eli komissio voi tässä nyt varmistaa se, että alkuperäinen laitteisto, sillä on tietyt parametrit, niin, että se vastaa radiolaitetarjontaa ja sitä ei sitten muuteta jälkikäteen ohjelmistolatauksilla niin, että siitä ei, se ei olekaan enää direktiivin vaatimusten muka, kanssa vaatimusten mukainen, joten tämä on erittäin tärkeä asia tässä ilmeisistäkin syistä markkinoiden kannalta. Me olemme luoneet tätä varten nyt asiantuntijaryhmän, joka auttaa komissiota näiden telekotujen säädösten luonnostelemisessa ja eritoten kun identifioidaan, minkä laitteistojen kanssa tällainen riski on merkittävä. Asiantuntijaryhmään asiantuntijaryhmä on luotu avaimussääntöjen avoimuussääntöjen pohjalta. Tätä varten oli julkinen kilpailutus 9. joulukuuta 2016-2017 tammikuun puolessa välissä. Tätä koottiin ja jäsenvaltiot, jäsenet valittiin ja heinäkuussa 2017 ryhmän ryhmä aloitti toimintansa toinen lokakuuta 2017, se oli ensimmäinen kokous sitten. Ryhmä tulee kokoontumaan 5-6 kertaa ja tänä aikana sitten alamme luonnostella delegoituja säädöksiä, säädöksen soveltamisalaa ja eri vaatimuksia, joihin sen tulee mukaan. Ja haluaisin vain teille vielä kertoa, että kaikki muut kaikkia muita sääntöjä komission lainsäädäntötoimien osalta noudatetaan, kun näitä delegoituja annetaan, koska tällä asialla on riittävästi taloudellista merkitystä ja näin ollen me päätimme tähän tarttua. Tämä on myös julkinen kuule- kuuleminen järjestetty, joten kaikki, asia, kaikki sidosryhmät, vaikka ne eivät olekaan edustettuina tässä asiantuntijaryhmässä, ne ovat voineet antaneet, antaa oman näkemyksensä. 2018 vuonna täytyy sitten vielä miettiä, miten jatketaan. Sitten viimeinen kohta joka varmaan valiokunta suuresti kiinnostaa. Kuten varmasti kaikki olette tietoisia, direktiivi antaa mahdollisuuden asettaa yhteisiä vaatimuksia laitteistojen yhteen toimivuudelle. Komissio on nyt rakentanut myönteisten kokemusten pohjalle viime vuosilta, kun on näitä vapaaehtoisia sopimuksia tehty matkapuhelivalmistajien kanssa. Meillä oli jo sellainen sopimus, joka johti siihen, että periaatteessa 90 prosenttia markkinoilla olevista maha matkapuhelimista voidaan tällaisella yleisellä laturilla ladata Näitä laitteista täytyy nyt, kiitos uusien teknisten vaatimusten, päivittää. Komissio on tehnyt yhteistyötä matkapuhelinvalmistajien kanssa saadakseen aikaiseksi uuden yhteisymmärrysmuistion, joka vastaa lainsäätäjän odotuksia. Olemme juuri saaneet tämän ehdotuksen käsimme ja sitä tarkastelemme. Mietimme, onko se tyydyttävä ja sitten harkitsemme tulevia askelia. Um, for this, uh... Kiitoksia kovasti tästä päivityksestä. Nyt haluaisin antaa puheen, puheenvuoron jäsenille. ECD-esittelijä ei ole paikalle, mutta EPPn varjo saa puheenvuoron. Kiitos alustuksesta ensinnäkin, <clears throat> miten on toimeenpantu Yksi kritiikin kohta kuitenkin tässä vaiheessa ottaisin esiin. Juuri PK-yritykset ovat riippuvaisia siitä, että standardit tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti ennen direktiiviä ja voivat sopeuttaa tuotteitaan ja uusiin olosuhteisiin toimintaansa. Näin ei ollut tämän direktiivin toimeenpanossa, jopa direktiivin voimaantulossa ja sitten välimenokauden loppuessa, niin standardit eivät ole käytössä valmistajille, joten tässä voi tulla markkinavääristymiä. Juuri kun miettii, että minkälaisia standardeja täällä on. Ja kun toisaalta täytyisi toimeenpanna, mutta ei voida, kun ei ole tietoja, eikä voi harrastaa esisuunnittelua. Nyt sitten tulevissa standarditointimenettelyissä, joita on suunnitteilla, niin pitäisi ottaa huomioon, että asetetaan aikataulut niin ja määräajat niin, että on tarpeeksi aikaa sitten työstää näitä vastaavia standardeja ennen kuin tällaiset direktiivit oikeasti tulevat voimaan. Vielä yksi kysymys. Miten tilanne on kansainvälisesti? Onko mahdollisuus saada vastaavia tietoja CE-merkistä tai yksityiskohtaisia tietoja tästä integrated displays-asiasta Yhdysvalloissa jotain on meneillään. Onko mahdollista täällä sitten saada jotain tehdä tässä? Vai miten komissio tämän kehityskulun näkee? Että miten kansainvälisesti voidaan sopeutua eurooppalaisten valmistajien keskuudessa, jotta voidaan olla samanlaiset olosuhteet markkinoilla. Uh, Kiitoksia kovasti ja seuraava puhuja. Madam Chair, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän se, tämä keskustelu seuraa sitä viime vuoden lainsäädännön tarkastelukeskustelua, jossa minäkin olin mukana valiokunnan puolesta, ja koska meillä on aika monia kysymyksiä tähän liittyen, ja olen seurannutkin menettelyä viime vuoden aikana, niin ehdottaisin, että ensin keskityttäisiin ohjelmistoon ja radioon liittyvään Äh, delegoituja säädöksiä koskevaan menettelyyn ja sitten mentäisiin vielä tähän universaaliin äh, palvelukysymykseen. Kun viimeksi keskustelimme asiasta vuosi sitten, niin tähdensimme sitä, että Euroopan parlamentti halusi estää eri radiolaitteiden keskinäisen interferenssin, mutta emme halunneet asettaa esteitä turvallisuudelle taikka yhteisön wifi-palveluille. Ja tämähän on toistettu monta kertaa myös komission kyberturvallisuusstrategiassa. Tämä otetaan huomioon, sitä on korostettu myös kyberhygienia käytänteissä. Ja tämän vuoden lokakuussa KU Löövenin tutkija löysi turva-aukon Wi-Fi-protokollassa – ja kun me näitä radiolaitteita ähm, käsittelemme ja muutoksia tehdään delegoituja säädöksiä koskevassa menettelyssä, niin pitää pitää huoli siitä, että äh, vaikka tar- mat- valmistaja ei enää ähm, ainakaan päivitettyjä päivityksiä näihin ohjelmistoihin, niin meillä on mahdollisuus korjata erilaisia turvaaukkoja. Ja on tärkeää, että delegoidut säädökset ovat samoilla linjoilla Wi-Fi-sääntöjemme kanssa, jotka liittyvät muun muassa routtereiden ja Wi-Fi-laitteiden asettamiseen. Tämä delegoitu säädös, joka koskee yhteisö, Wi-Fi-verkkoja, on erittäin tärkeää, kuten kirjeessä kesällä tähdensimme, niin tämä asiantuntijaryhmän keskusteluaika oli aika lyhyt, ja sitä paitsi keskustelut käytiin joulun aikaan, ja tämä jo yksin esti tiettyjä teknisiä asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien jäseniä ähm, hakemasta osa, osanotto-oikeutta tähän asiantuntijaryhmän kokoukseen tai kokouksiin. Kun viimeksi keskustelimme asiasta, niin olimme aivan varmoja siitä, että kuluttajajärjestöt voisivat olla osa asiantuntijaryhmiä. On aika ikävää, että ainoa ryhmä, joka olisi voinut aidosti edustaa kuluttajia, ei päässyt tähän ryhmään. Asiantuntijaryhmähän perustettiin vasta kesäkuun puolessa välissä, eli puoli vuotta sen jälkeen, kun takaraja, ilmoittautumisen takaraja Ähm, erääntyi. Olisi hyvä, jos voisimme olla hiukan joustavampia niin, että kansalaisyhteiskunnan ryhmät, jotka, e, jotka eivät ehtineet tuohon takarajan mennessä tekemään hakemusta, voisivat osallistua ja mitä tulee Free Software Foundationiin, niin eh, kyseessähän ei ole sellainen organisaatio, joka koostuu kansallisista organisaatioista, mutta toisaalta äh, hakijoille ei tehty selväksi, että tällainen vaatimus olisi ollut olemassa. Äh, eivätkä he näin muodoin pystyneet myöskään ratkaisemaan tätä ongelmaa tai tekemään muutosta tilanteeseen. Onhan outoa, että jotakuttaa pidetään vähemmän asiantuntijana vain sen vuoksi, että tällä kyseisellä organisaatiolla ei ole kansallista kattojärjestöä sateenvarjonaan. Eli tulisi olla, pohtia muita mahdollisuuksia osallistua. On kummallista, että kukaan ei tehnyt mitään sen eteen, että nämä muut tahot olisivat voineet osallistua. No koska nämä muut tahot eivät nyt ole osa tätä asiantuntijaryhmää, niin millä tavalla komissio aikoo varmistaa sen, että nämä yhteisöjen ver- verkostot voivat toimia niin, että voivat asentaa, asentaa näitä routtereita ja niin edespäin. Jos edellytys on se, että heidän täytyy sertifioida ohjelmansa, niin se ei kyllä ole hyvä asia, koska silloin he olisivat riippuvaisia jostain tietystä valmistajasta, e, jotka eivät välttämättä olisi kaupallisesti kauhean kiinnostavia. Joten mielestäni on tärkeää, että että delegoidussa asetuksessa ei tehdä sääntöjä liian tiukoiksi, ei kuristeta ketään. Jos me näin toimisimme, niin silloin me vetäisimme kyllä mattoa muilta komission aloitteilta, kuten kyberturvallisuuteen ja Wi-Fi-hankkeelta, kyberturvallisuuteen liittyvältä ja Wi-Fi-hankkeelta. Kiitos. Maybe you can do it straight away because the commission... Ehkäpä heti kun komissiokin otti sen jo esille ja sitten tiedämme tarkalleen, miten paljon jää komission vastaukselle aikaa. No mielelläni. Jotkut kollegat varmaan muistutti, että 2014 hyväksyttiin direktiivi. Esittelijä oli silloin Barbara Weiler esideryhmästä. Ennen äänestystä radiolaitedirektiivistä hän sanoi, että yleislaturi oli hyvin tärkeä asia kuluttajille. Se auttoi jouduttaisi vähentämään sähköistä jätettä 15 000 tonnilla vuodessa ja parlamentin odotus oli hyvin selkeä että matkapuhelinlaturit pitäisi olla täysin yhteen toimivia. Weiler puhui jopa micro USB-liittymästä. Siihen kuuluisivat sitten kyllä nämä jo kaapelit puhelimille. Minulla on itselläni tässä suuren amerikkalaisen valmistajan puhelin. Varmaan muutkin kollegat äh, käyttävät tätä jotkut, joissa tällaista yhteen toimivaa kytkentää ei ole. Ja mietin vain, että, että silloin kun parlamenttidirektiivin hyvä, hy, hyväksyi, niin ajattelimme, että tai kollegat silloin ajattelivat, että äänestäisivät siitä, että kaikki puhelimet olisivat micro USB-portin Partia käyttäviä, jotta voidaan käyttää sitä kytkentää. Ajattelin, että 2016 pitä, olisi pitänyt olla pakollinen, kun komissio vielä sanoo, että vapaaehtoiset ratkaisut ratkaisisivat ongelman, mutta tähän asti ei ole näyttänyt toimivallisin kuulla, että onko komissiolla mitään tietoja sähköjätteen vähenemisestä, jota tällä direktiivillä on saavutettu, jos säädös ei tosiasiassa ole ollut toteutettu vielä ja missä mennään delegoitujen säädösten kanssa, mitä täytyy tapahtua, jotta tämä vapaaehtoinen on saattaa loppuun. Ja kun komission täytyy tehdä oma työnsä ja antaa mandaatti näille yhteen toimiville latureille. Julia. Kiitos Julia, kaksi puhujaa vielä ja niistä ensimmäisenä Catherine Styler chargers issue. I think... Ihan näistä matkapuhelinlatureista. No, me kaikki tämän toimme esille, kaikki hyväksyimme. Ne, jotka olivat silloin salissa, hyväksyimme äh, tämä jo vuosia sitten edelleen. Äh, me täällä puhumme siitä, että meillä ei ole yhteensopivia äh, latureita komissiolle. Kysymys, milloin me voimme tämän lupauksen nyt toteuttaa Euroopan kansalaisten suhteen. Tämä olisi todella, todellinen hyöty ja etu kuluttajille. Thank you very much. It is on the same question. Kiitoksia. Samankaltainen kysymys. Olen kuullut, että komissio tekee työtä tämän asian parissa, mutta koska tämä lupaus sitten täytetään? Ja mis, minkälaisten radiolaitteiden täytyy täyttää tämä vaatimus? tasan tarkkaan. Kiitos tästä kysymyksestä. Rova Weider, haluaisin antaa teille puheenvuoron, että voitte vastata. Yritän vastata kysymyksiin siinä järjestyksessä, järjestyksessä, kun niitä esitettiin. Me olemme täysin samaa mieltä ensimmäisen kysyjän kanssa. Komissiohan, siis tässä radiolaitedirektiivissä me opimme kyllä paljon ja olemme ryhtyneet moniin toimiin voidaksemme parantaa tilannetta. Olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä standardointielinten kanssa, jotta standardit ovat saatavilla ajoissa. Komissio ja standardointielin ovat päässeet yhteisymmärrykseen – ja olemme kaavalleet useitakin toimia, jotka kattavat muun muassa läheisemmän yhteistyön komission ja standardi, standardointielinten kesken jo standardien asettamisvaiheessa. Eli jos saattaisi tulla ongelmia, jotka saattaisivat vaikkapa johtaa standardien julkaisemisen viivästymiseen, niin näihin ongelmiin voitaisiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Ja meillä on myös paljon vuoropuhelua AO-osapuolten kesken ja kanssa. Tällä hetkellä meillä on kolme sisämarkkinadirektiiviä, joita, jotka mm, tulevat sovellettaviksi piakkoin. Ja me olemme intensifioineet yhteyksiämme ja teemme yhteistyötä näiden elinten kanssa, käymme läpi standardeja, varmistamme sen, että ne ovat valmiina direktiivin soveltamisaikataulun kanssa samoihin aikoihin. Ja mitä tulee etiketöintiin, merkintöihin, sähkölaitteiden merkintöihin, radiolaitedirektiiviin? direktiivissä meillä ei ole mahdollisuutta sallia sähkömerkintöjä. Me käsittelemme tätä asiaa horisontaalisemmin. Pyrimme myös parantamaan markkinoiden valvontaa ja sitä, miten voitaisiin, pohdiskelemme sitä, miten voitaisiin enemmän käyttää digitaalisia välineitä niin, että valmistajien olisi helpompi noudattaa sääntöjä. Ja olemme sitä mieltä, että tämä pätee paitsi radiolaitteisiin, niin tämä tulisi päteä kaikkiin vastaaviin direktiiveihin, koska eihän ole niin, että vain yksi direktiivi kattaisi tietyn laitteen. Eli vaikka me ottaisimmekin tämän merkintäasian radiolaitedirektiiviin, niin se ei vielä riittäisi. Tarvitaan horisontaalinen ratkaisu. Ja tämä liittyy todellakin markkinoiden valvontaan ja siihen, että halutaan mahdollistaa valmistajien mm, sääntöjen noudattaminen. Mitä sitten tulee tähän software-radiokysymykseen, niin olen ymmärtänyt, että komissio aikoo julkaista tarjouskilpailun. No, emme tietenkään tiedä, kuka lopulta ilmaisee haluavansa osallistua tähän ryhmään – on sääli, että ryhmässä on niin vähän kuluttajien, kuluttajien edustajia, mutta ei se tarkoita sitä, että kuluttajaliittojen näkemyksiä otettaisi huomioon. Täytyy myös muistaa, mikä tämän säädöksen sovellusala on. Emme me tietenkään halua aihetta estää minkä tahansa ohjelmiston lataamista, uploadaamista me vain haluamme varmistaa sen, että jos on jonkinlaisia haittaohjelmia, jotka muuttaisivat laitteiden alkuperäisiä parametreja, niin niitä ei ladattaisi. Emme tietenkään halua aihetta estää sellaisten ohjelmistojen lataamista, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia. Ja tämä on otettu huomioon myös resitaalissa johdanto-osan kappaleessa. Ja toki tulemme varmistamaan sen, että tämä heijastuu myös tekstissä. Mitä tulee tähän osallistumismahdollisuuteen, totta kai haluamme, että tämäkin säädös tehdään paremman sääntelyn vaatimusten puitteissa ja tulemme järjestämään myös konsultaation, jos, jonka mittaan kaikki voivat saada äänensä kuuluville. Ja joka tapauksessa me olemme avoimia eh, eri eh, sidosryhmien, ihan eh, kenen tahansa sidosryhmän näkemyksille. Sitten täällä kysyttiin, miksi Free Software Foundationin hakemus evättiin koska se ei vastannut meidän vaatimuksianne. Meidän täytyy olla avoimia ja vaatimukset on ilmaistu selkeästi ja meidän olisi aika vaikea, ellei mahdotonta, ää, sitten jättää nämä asiat huomiotta. Ää, avoimuuteen liittyy myös se, miten nämä asiantuntijaryhmät muodostetaan, joten emme voi tässä suhtautua johonkin ryhmään heppoisammin kuin muihin tai hakijaan. Eli miksi tämä Free Software Foundation evättiin? Siksikö, että sillä ei ole kansallisia jäsenjärjestöjä? The, the reason why I'm raising this question is simply there was... Otan tämän kysymyksen esille sen vuoksi, että tässä oli joulun aikaan lyhyt soveltamisaika ja sitten kuuteen kuukauteen ennen ryhmän perustamista ei tapahtunut mitään. Olisi varmasti ollut mahdollista ratkaista mitä muodollisia vaatimuksia tämä hakemus ei täyttänyt. Meidän täytyy varmistaa se, että kansalaisyhteiskuntajärjestöt, joilla on varsin rajoittuneet resurssit, jos ne hakevat ryhmään, niin heidät otetaan huomioon ja voitaisiin puuttua siihen, mitä, mitä he ovat hakemuksessaan väärin tehneet, niin että he voivat tämän määräaikaan mennessä myös korjata. Niin, standardien oikea-aikaisuudesta puhuisin vielä. Ei riitä, että se on valmis silloin, kun siitä lähtien, kun jäsenvaltiossa täytyy toteuttaa direktiiviä, vaan myös tällä ylimenokaudella täytyy olla joku määräaika. Mm, tätä viimästymistä ei silloin voida hyväksyä, jos näin ei ole, koska silloin se johtaa markkinavääristymiin. Um, again, on the call we have uh, clearly... Niin, tämän julkaistun hakemuksen vaatimuksissa Tämä on tuotu selvästi esille ja silloin eri tahot pystyvät hakemaan tämän ja sitten hakemuskauden lopuksi on vielä tällainen verifiointivaihe, jossa meidän täytyy tarkistaa ne ehdokkaat, jotka ovat hakeneet ja varmistaa se, täyttävätkö nämä vaatimukset. Tässä on hieman hankea, hankala tällä tavalla suosia joitakin hakijoita, jos yhdelle sel, selitetään, että mitä pitäisi vielä parantaa, että pääsee mukaan. Tämä on tällainen avoimuusmenettely, jota me useilla eri tahoilla olemme soveltaneet. Ymmärrämme kyllä, että kaikilla hakeneilla järjestöillä ei ole riittävästä kokemusta ja resursseja, mutta avoimuus, avoimuuden hengessä ja tasavertaisen kohtelun nimissä ei ole mahdollista komissiolle ikään kuin tämän hakemusvaiheen aikana tai jopa sen jälkeen selittää jollekin hakijalle, mitä sen pitäisi parantaa hakemuksessaan, jotta se täyttäisi nämä esitetyt vaatimukset. Valitettavasti me emme vain voi toimia tällä tavalla. Mutta kuten sanoin, tässä tulee olemaan laajastikin mahdollisuuksia näille järjestöille antaa oma panoksensa tämän välineen muotoilulle ja kaikki panokset tulevat kyllä olemaan hyvin tervetulleita. Kollegat ovat olleet aina hyvin avoimia kontakteille ja he ovat antaneet tietoja tästä prosessista ja niin edelleen. Ja me kyllä suhtaudumme täysin avoimesti tällaisiin järjestöltä tuleviin palautteisiin ja panoksiin. Kiitos. One more follow-up question on... Yksi jatkokysymys siitä vielä. Minulla on kokoonpano asiantuntijaryhmästä, jossa on eri ryhmiä Onko ollut muita hakemuksia asiantuntijaryhmää, joita olisi hylätty? Yes, we also rejected uh, another... Hylkäsimme myös toisen hakemuksen tulkoon samasta syystä. Also from a civil society group or... Oliko se kansalaisyhteiskuntaryhmältä? Ei, ei ollut. Okay, and maybe now on the universal charter. We... Ehkä nyt yleislaturista, kun aika on loppumassa yleislaturista olen usein kuullut kysymyksen, miksi emme tiedä mitään teknologiasta, joka tässä on. On yksi kysymys, joka tässä täytyy nähdä, kun yleislaturista puhutaan. Tämä USB liittymä ei ole pelkästään lataamista varten, sillä on paljon muitakin toimintoja. Eli nyt jos pakotetaan eh, joku tietty teknologia kytkentää, niin voi estää sitten laitevalmistajien innovointia. Ja tämä on se suuri kysymys, jossa meillä on tiettyjä epäilyksiä, pakottaa jotain teknologiaa. Jos tarkastellaan radioliitodirektiiviä sellaisena, niin missään ei löydä mitään nimenomaista teknologiaa, jota runnattaisiin, koska siinä koko direktiivin logiikka on. Haluamme olla niin sanotusti innovaatioystävällisiä. Eli me pidimme aina etusijalla sitä, että jätetään toimialaan itsensä päätettäväksi, että äh, käyttävät sellaista tekniikkaa, jota haluavat käyttää. Ja kuten sanoin, lähestymistapa on ollut aika menestyksekäs, vaikkakin tiedämme, että meillä on yksi valmistaja, hän ei käytä samaa kytkentää kuin muut. Mutta suurelta osin markkinoilla olevien puhelinten osalta käytetään samaa kytkentää ja voidaan samalla laturilla ladata. Me, kuten sanoin, odotamme uudistettua yhteisymmärryspöytäkirjaa, jonka toimiala on laatinut. Arvioimme sen. Anteeksi, olemme sen saaneet juuri arvioimme sen. Ja jos ei tyydyttävä, niin komissio saattaisi vielä harkita, että turvaudutaan delegoituihin säädöksiin. Okay, thank you. Selvä. Kiitos se, että useimmat puhelimet markkinoilla ovat ladattavissa samalla laturilla, niin mietin siinä, kun kaikki, jotka tunnet, niin he, tunnen, niin heillä on iPhone ja sikäli kun minä tiedän, niin siinä ei olekaan yhtä laturia, jolla voi ladata jos teillä olisi siitä lukuja, niin mielelläni ottaisin ne vastaan, kun en ole kovin vakuuttunut tästä argumentista. No, kiitos, että olitte paikalla. Kiitos vastauksesta. Jos on lisätietoja näistä kysymyksistä, niin mielellämme vastaanottaisimme niitä vielä kerran. Kiitos, että tulitte valiokuntaan. Tämä tarkoittaa nyt, että voidaan siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Siinä käsitellään mietintö luonnosta, jossa esittelijänä on Eva Meidel. Sisämarkkinoiden tietovälineestä ja Eva, haluaisin antaa sinulle puheenvuoron. Um, in my report I make... Mietinnössäni teen selväksi, että sisämarkkinoiden tietoväline Smith pystyy pystyy varmistamaan sen, että sääntöjä noudatetaan paremmin sisämarkkinoilla niin, että sieltä saadaan enemmän tarkkaa tietoa. Saman aikaan kuitenkin ilmaisen joitakin vakavia huolia, jotka koskevat joitakin sääntöjä ja erityisesti niiden vaikutusta yritystoimintaan. On käynyt ilmeiseksi, että asiakokonaisuus on aiheuttanut yritysten keskuudessa paljon ristiriitoja, kuten myös jäsenvaltioissa. Täytyy sanoa, että Jotkut perustuvat väärinymmärryksiin siitä, että mihin välineillä pyritään, mutta toisaalta muut perustuvat oikeisiin riskeihin. Sen vuoksi olen päättänyt, että mietintöni perustana on muutama erityisen tärkeä periaate, joista täytyy sopia ennen kuin asiakokonaisuuden käsittelyä jatketaan. Syy, miksi halusin esittelijäksi parlamentin puolesta, on myös, koska itse komission jäseneltä tuli vakuutus, että hän pyrkii parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Ensimmäinen pointtini on se, että Smithin pitäisi tulla käyttöön vain viimeisenä keinona, mikä tarkoittaa, että pitäisi varmistaa, että kohtuutonta rasitetta ei tule yrityksille. Sen vuoksi ehdotukseni on, että komissio julkistaa, että mitä muita tietolähteitä, se pitäisi julkistaa, mitä muita tietolähteitä on tarkastettu ennen kuin tehdään päätös käyttää tietovälinettä. Muita lähteitä voisi olla muun muassa tietojenvaihto jäsenvaltioiden kanssa – tilastoviranomaisten kanssa, alakohtaisten raportointivälineiden kanssa ja muiden välineiden kanssa, joita komissio käyttää tietojen vaihtoon tai tietojen vaihtoyritysten kanssa. Toinen periaatteeni, jotta välinettä voitaisiin käyttää rajoitetuissa pyynnöissä, jotka on kohdennettu, niin ehdotan, että ne liittyisivät yksinomaan rikkomusmenettelyihin. Sen vuoksi, jos halutaan luoda politiikkaa ja parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, niin komission ei pitäisi luottaa tähän toimintapoliittiseen sykliin, joka nyt on meneillään, ja käyttää eri eh, tietopyyntöjä politiikan muotoilemiseen. Sitten kolmanneksi tietojen luottamuksellisuus, jota yritykset antavat, se pitää taata tiedot, jotka ovat merkitetty luottamukselliseksi, niin ne sellaisen niin pitäisi pysyä sen vuoksi. Luottamukselliset liikesalaisuudet voidaan antaa viranomaisille vain, jos ne ovat tarpeen rikkomusmenettelyn kannalta jäsenvaltiota vastaan. Sen lisäksi, kun puhutaan sakoista ja uhkasakoista, täytyy löytää tasapaino kahden näkökohdan välillä. Toisaalta väline, Siis onko se vain vapaaehtoinen konsultaatio toisaalta rangais, Tusten taso ei voi olla samanlainen kuin kilpailulainsäädännössä, koska jos ei ole mitään rikkomusta yritysten puolelta. Sen vuoksi ehdotukseni on, että poistetaan sanktiot, jotka liittyvät vuosittaiseen liikevaihtoon, ja jätetään vain uhkasakot, jotka perustuvat päivittäiseen liikevaihtoon. Niiltä päiviltä, kun tietoa ei ole annettu. Mielestäni tämä on paljon oikeasuhtaisempi tapa käsitellä tätä osaa mietinnössä. Mutta suhtaudun avoimin mielin kyllä myös muihin pragmaattisiin ehdotuksiin kollegoita. Viides kohtani. Niin ehdotan, että PK-yritysten vastaamiselle, vastaamisessa tehdään äh, käytännössä vapaaehtoista. Eli komission pitäisi pystyä vaatimaan tietoja, sanotaan esimerkiksi julkisesta pk-yrityksen osallistumisesta julkiseen tarjouskilpailuun. Mutta jos näitä tietoja ei pystytä antamaan, niin ei sitten. Mielestäni tietojen kerääminen pk-yrityksille voi olla aika kallista verrattuna niiden liikevaihtoon, mutta myöskin verrattuna pieneen tietomäärään, jota niillä on merkittävän tiedon osalta. Ja toivottavasti useimmat jäsenet voisivat olla samaa mieltä tästä kohdasta kanssani. Ja sitten lopuksi tieto Pyynnöstä ei pitäisi aiheutua liiallisia kuluja yrityksille ja pitäisi olla mahdollisuus vuoropuheluun jonkunlaisen keskustelun komission kanssa, kun yrittäjä ei pysty äh, pyydettyjä tietoja toimittamaan. Tässä kolme pääkohtaani, anteeksi kuusi niin joista toivottavasti löytyy yhteistä pohjaa kollegoiden kanssa, joten odotan innolla, että kuulen heidän kantansa. Kiitos sd ryhmästä Rova Scarpini varjoesitteli. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että minulla on aika paljon varauksia. Totta kai haluan kiittää esittelijäämme, joka on ottanut monta komission kantaa huomioon, mutta en oikeastaan ymmärrä vastausta, jonka olemme saaneet. Mehän kohtasimme komission edustajan Strasburgissa. Ähm, me, jos, min, jos minun yritykseni täytyy noudattaa uutta sääntöä, äh, ja jos vaikka realiteetit osoittavat, että tarvitsen jonkinlaisen uudenlaisen työmetodin, jota minun tulisi noudattaa, mutta nyt en yhtäkkiä tiedäkään, mikä on oikeudellinen perusta. Tämä asia, kirja on erittäin ristiriitainen. Monet sanovat, että 137 olisi ähm, tämä oikeudellinen perusta, mutta äh, toisaalta juuri tähän artiklaan ähm, liittyvä tai siis tähän artiklaan liittyvä tekstin kappale on hyvin ristiriitainen. Siinä ei sanota, mitä yhden yksittäisen yrityksen täytyy tehdä. Puhutaan vain siitä, mitä jäsenvaltioiden tasolla täytyy tehdä. Eikä tässä kunnioiteta myöskään subsidiariteettiperiaatetta, ei oikeasuhteisuusperiaatetta. Ja tämä saattaa johtaa subjektiivisuuteen mitä kriteerejä komissio käyttää, kun se kohtelee yhtä yritystä ja sitten taas jotain toista yritystä jollain eri sektorilla? Jos minä työskentelen jollain elinkeinoalalla ja minulla on pk-yritys, niin mm, kyllähän tämä käy minulle kalliiksikin. Ja sitten mitä tulee jäsenvaltioiden ja komission väliseen tiedonvaihtoon, vaihtoon, Ensinnäkin meillä on alustava proseduuri, jos ja on muitakin proseduuria. Minkä takia, miten, miten me pystymme keräämään kaiken sen tiedon, jota tarvitaan? Eikä tässä tule myös rinnakkaisia rakenteita? Kai nyt olisi järkevämpää, että Siis jo, jomminkummin täytyy tehdä niin, että tietoa kerätään jäsenvaltiolta tai kultakin yritykseltä, mutta jos äh, kaikilta kerätään tietoa, niin mitä, mitä hyötyä näistä valtiollisilta toimijoilta on? Ja tietysti tähän liittyvät myös kustannukset. Ja kun me viimeksi tapasimme komission edustajia, niin esitin muutamia kysymyksiä. Esimerkiksi, minkälaisia kysymyksiä komissio esittää yrityksille? Tehän tiedätte, että Äh, minun maassani, jos tulee tarkastus, niin koko firman maine voi mennä. Ja sitä paitsi esittelijä sanoi, että täällä on puhuttu rangaistuksista tai sakoista. Eli jälleenkö on niin, että sekä ja kansa, mm, kansalliset viranomaiset voivat asettaa sanktioita, komissio voi tehdä niin, toisaalta jäsenvaltioilta edellytetään vallan hajauttamista, mutta yhtäkkiä sitten komission käsiin keskitetään kaikki valta. Minä en voi uskoa, että komissaari tai kollegio voisi Brysselistä käsiin arvioida paremmin jotain ongelmaa, joka on ilmaantunut Kroatiassa tai Portugalista tai Saksassa. Ja miten, miten, mitä me vastaamme yrityksillemme, jotka ihmettelevät tätä käytäntöä? Jos me haluamme parantaa tätä tekstiä, niin meidän täytyy kyllä aloittaa ihan alusta. Olisi hyvä, jos komissio voisi antaa meille kokonaan uuden tekstin, koska emme me voi alkaa vain korjailla näin heikkoa ulkoa tekstiä. Ja onhan sekin aika kummallista, että poikkeuksia annetaan vain mikroyrityksille. Kyllähän pk-yrityksetkin tarvitsevat näitä poikkeuksia. Muuten tulee taas ker- uusi kerros byrokratiaa aiempien byrokratian kerrosten päälle. Ja siis viisi kysymystä äh, vuodessa ja niistä täytyy maksaa tolkuton määrä byrokratian vuoksi. En nyt aio analysoida tätä tekstiä yksityiskohtaisemmin, mutta kyllä täällä on aika paljon tulkinnanvaraa. Much, uh, and then for ECR. Kiitos ECRstä, herra Sweepit. No. Hyvä, kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä direktiivi luonnos on yksi niistä ehdotuksista, jota ilmankin olisi kyllä oikein hyvin pärjätty. Tämä täyttää tie... Tämä tuo vain tietyllä tavalla komission virkamiehille töitä, mutta tämä kyllä vie maton alta monilta yrityksiltä. Sakkojen uhka yrityksille ei ole kyllä hyvä tapa tehdä sisämarkkinoiden toimista tehokkaampaa, eritoten jos sen uhkasakon saa siitä, että ei toimita yrityksen, yrityksen luottamuksellisia tietoja, sellaisia, jotka ovat markkinasalaisuuden piirissä ilman, että yritystä edes epäiltäisiin lainsäädännön rikkomisesta ja kuitenkin se pitäisi toimittaa tietoja. Olen yhtä mieltä siitä, että jos käytetään tätä välinettä, niin sitä pitäisi käyttää aivan vihoviimeisenä välineenä ja vain vakavin, vakavissa sisämarkkinarikkomustapauksissa. Minun mielestäni tässä ei luonnoksessa riittävästi puututa tähän asiaan. Komission ö, täytyy julkaista kaikki ne tahot, joilta on tässä näitä, tätä asiaa kuultu, mukaan lukien eri toimielimet, joita on kuultu. Jos yritys luokittelee tiedot luottamuksellisesti, komission täytyy niitä sellaisena kohdella, vaikka komissio ei näitä tietoja pitäisikään luonteeltaan luottamuksellisena. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa myös siitä, että kun yritykset toimittavat tietoja, tiedossa pitäisi olla kysymys vain sellaisista asioista, siis sellaista tiedosta, joita yrityksellä on jo käsissään. Ja tästä ei saa tulla prosessoinnin yhteydessä mitään lisäkustannuksia. Tarkistuksessa 31 esittelijä on ehdottanut, että yrityksillä on oikeus komissiota kuultuaan olla toimittamatta tietoja, jos sillä ei ole näitä tietoja tai jos kustannukset ovat suhteettomia ajatellen tietojen toimittamista. No, millä tavalla tämä voidaan sitten arvioida? Kuka sanoo, että kuka määrittelee, ovatko kustannukset kohtuullisia vai eivät. Minun mielestäni tämä kyllä koko tämän ehdotuksen toimivuutta heikentää. Olen yhtä mieltä näistä rangaistuksista ja uhkasakoista vain sellaisissa tila tilanteissa, joissa on harhaanjohtavia tietoja toimitettu, koska tässä ei anneta mitään takuita siitä, että yritysten komissiolle toimittamia tietoja ei käytetä väärin rikkomusmenettelyjen avaamiseksi. Komissiokin saattaa tällaista välinettä käyttää väärin. Jos komissio haluaa hyödyntää tällaista välinettä muissa olosuhteita, minä en usko, että komissiota mikään estää näin toimimasta. Tämä voidaan nähdä artiklasta 5 kohdasta 1 tässä ehdotuksessa. Siinä, antaa, siinä annetaan komissiolle mahdollisuus käyttää tätä välinettä, kun ei ole voinut, voitu äh, ajantaisesti kerätä näitä tietoja. Joten niin kuin sanoin alussa, minun mielestäni tämä ehdotus on hyödytön. Se aivan turhia määräyksiä tuo ja tulee vaikeuttamaan yritysten elämää. Ja samanaikaisesti komissio aina sanoo, että se haluaa parantaa yritysympäristöä, yritysten toimintaympäristöä. Mutta jos tämä on se, millä tavalla komissio toimii, niin kyllä minä todellakin tulen esittämään aika paljon tarkistuksia. Kiitos. Uh, Kiitos. Aldelta herra Silimovic. Kiitos puheenjohtaja. Kun olen kaikki vuodet ollut parlamentissa, niin en ole koskaan kuullut näin raivoisan kritiikkiä raivoisaa kritiikkiä ehdotusta kohtaan, joita kollegoilta on tullut. Mutta minun mielipiteeni on vieläkin pahempi, suoraan sanoen. Mutta ensinnäkin kiitos esittelijälle, rouva Maidel. Hän on tehnyt kaiken mahdollisen, jota voi tehdä mikä onkin perusta keskusteluillemme. Mielestäni ehdotus on täysin väärän suuntainen. Kuten on sanottu, se on hyödytön. En ymmärrä siinä olevaa ideaa ollenkaan. Komissio esittää ehdotusta, jonka myötä voidaan suoraan vaatia tietoja yrityksiltä, eikä mitään yleistietoja Komissio pyytää, että se voi pyytää tietoja kustannusrakenteesta, hinnoittelupolitiikasta, työsopimuksista, palvelujen tuotteiden luonteesta, myöskin asiakkaiden maantieteellisestä jakautumisesta, jopa siis työsopimuksesta kahden tarkoituksen varten. Politiikan muotoiluun unionissa toinen ja toinen, jotta voidaan viedä tapauksia jäsenvaltiota vastaan oikeus tuomioistuimessa. Kysyn komissiolta, eikö ole menettelyä tuomioistuimille mukaan? Vai jos halutaan laajentaa toimivaltuuksia äh, tuomioistuimeen nähden, niin eikö sitten komissio voisi equality ja arms periaatteiden mukaisesti tehdä niin, että puolustuksella olisi samat mahdollisuudet puolustautua. Että ja sitten toinen asia, jos lukee vaikutusten arviointia äh, tarkkaan, joka on ehdotuksen ohessa, niin 96 vuodesta lähtien, ennen kuin nyt teinikäiset lapseni olivat syntyneet, komissio on nyt vain 17 juttua jäsenvaltiota vastaan tietojen puutteen vuoksi. 17. Komissio on hävinnyt 17 yhteensä niitä juttuja oli 1654. Ja nyt tämä drastinen ehdotus, koska ehkä jotkut näistä 17 tapauksesta, emme tiedä kuinka monta niistä, olisi voitettu. Jos olisi voitu vaatia kaikkia näitä kiitoja kaikilta yrityksiltä. Eikä kukaan tiedä, kuin olisi voitettu. Tietenkään silti komissio ajattelee, että se tarvitsee uuden välineen. Kolmanneksi komissio haluaa tiedot myös, jotta voidaan muotoilla uutta politiikkaa. Pyydetään tietoja, jotta voidaan markkinavääristymiä korjata. No ensinnäkin siinä miettii, että no, kaikki tiedot, jotka komissiolle tulevat, niin onko komissiolla kykyä kerätä näitä kaikkia tietoja. Ja sitten toiseksi, että kun kaikki tiedot tulevat komissiolle ja komissio sitten oikaisee markkinoiden toimimattomuuksia, minä kun kommunistisessa yhteiskunnassa synnyin, niin minulle se kuulostaa siltä, kun äh, tämä olisi jotain unta, kun tällaista kuuntelee. Siis kuulostaa suunnitelmataloudelta, että kaikki tiedot kaikilta yhdistetään. Joku jossain hyypulla päättää, että miten sitten talous kehittyy. Neljänneksi. Kiistonalaisin ovat nämä sanktiot ja mitä ehdotetaan? Että siis yritykset, jotka eivät anna tietoja, jotka antavat harhaanjohtavaa tietoa, niin prosentti koko liikevaihdosta. Jos vähittäismyyjiltä kysyy, jos otetaan vähittäismyynnistä rangaistukseksi prosessi ja sitten ne lakkaavat ole, olemasta olemassa. Sitten komissio sanookin, että annoitte oikeita tietoja, mutta meillä tuli virhe, mutta no liiketoiminta loppui. Sori vaan. Minusta tämä kuulostaa ihan toimialan ulkopuoliselta asialta äh, toimivaltuuksien ulkopuoliselta asialta. Sitten viidenneksi komissio sanoo, että, että sanktiot tulevat liittyen rikkomusmenettelyihin. Eikö meillä sellaista menettelyä ole jo? Uskon, että meillä on. No toiseksi. Pitääkö yrityksiä syyttää siitä, että sisämarkkinat ovat fragmentoituneet? Eli komissio pyytää, että rangaistaan yrityksiä, jotta joku jäsenvaltio sitten tekee jotain väärin. No sitten siinä kysyy, että no minä ajattelin, että syntipukki olisi jäsenvaltio ja sitten rangaistaa yritystä jostain, jota jäsenvaltio ehkä on tehnyt tai on tehnyt, emme tiedä tarkkaan, koska juttu ei ole ollut vielä oikeudessa. Ja viimeksi. Olen samaa mieltä esittelijän huolesta ja muidenkin, että kun otetaan, tai annetaan komissiolle kaikki tiedot ja uskotaan, että että se on ikuisesti luottamuksellista tietoa, niin se on naurettavaa, että kun, jos kaikki tiedot saa, niin kyllä se joskus sieltä menee ulos, vuodetaan jonnekin. Minun mielestäni yhteenvetona Smith on kovin kallis väline. Ei auta meitä missään. Tekee huonompia ratkaisuja, vaikeuttaa yritysten elämää. Outoja epätasapainotiloja tulee tähän tasaveroisen lähtöaseman periaatteeseen. Minä, me ehdotamme tarkistuksessa hylkäämistä ryhmämme. Tämän ei pitäisi mennä parlamentista läpi. Jos tähän ei saada enemmistöä, että saadaan hylkäystarkoituslaki, niin sitten yritämme saada tietovälineestä vapaaehtoisen smitistä kaikki sanktiomahdollisuudet pois ja komissio sitten saadaan käyttää käyttämään sitten tätä vain liittyen rikkomusmenettelyihin. Kiitos. Dennis Janke ei ole paikalla ja vihreältä on herra Scholt, mutta ymmärrän niin, että Julia puhuu hänen nimissään. Kiitoksia. Minä puhun herra Scholtin sijasta. Hän ei pääse tänään kokoukseen, mutta hän halusi minun kert- välittämään kiitoksensa esittelijä Medenille mietintöluonnoksesta ja niin kuin hän aikaisemminkin on jo sanonut, kollegani suhtautuu hieman epäilevästi tähän tekstiin ja arvostaa sitä, että esittelijä haluaa parantaa tätä. EU tarvitsee paremmin tar- toimivat sisämarkkinat ja kaikki yritämme tätä saavuttaa, mutta kun ajatellaan yksityisten yritysten tietojen toimittamista, tätä, se on hyvin herkkä asia ja siihen täytyy suhtautua äh, sillä tavalla, että vain tarpeen mukaan näitä tiedot, näitä toimitetaan esimerkiksi rikkomusmenettelyn yhteydessä. Täytyy myös varmistaa, että tästä uudesta menettelystä ei tule lisätaakka yrityksille, niin, niihin ei saa kohdistaa lisää hallinnollisia rasituksia. Tätä menettelyä pitäisi käyttää vain silloin, silloin, jos on todennettu, että eri väline, muut olemassa olevat välineet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Herra Schotten äh, tukee mikroyritysten jättämistä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska pk-yritykset ovat EU-talouden selkäranka, niillä pitäisi olla mahdollisuus jäädä tämän direktiivin toimivaltu- toimi- soveltamisalan ulkopuolelle tietyissä olosuhteissa. Kenties tässä voitaisiin tukea esittelijän ehdottamaa osittain vapaaehtoista järjestelmää PK-yrityksille. Tässä on tiettyjä asioihin, joita täytyy puuttua, ja näin ollen Hirsotus tulee esittämään kyllä tarkistuksia, ja hän odottaa innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa tässä asiassa, ja toivoo, että yhteistyö on hyvin hedelmällistä ja menestyksekästä. Kiitos. Kiitos, ennen kuin esittelijä seurastaan puheenvuoron, niin komissio saa puheenvuoron. Rova Freeman ilmeisesti on paikalla. Thank you very much for all the comments. Kiitoksia kaikista kommenteista. Yritänpä käydä läpi nämä eri ulottuvuudet. Ensinnäkin, miksi me tarvitsemme tätä välinettä ylipäänsä, mikä on sen lisäarvo. No kaikki öö, puoltanemme toimivia sisämarkkinoita joissa on sellaisia sääntöjä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, joita sovelletaan hyvin. Jos komissiolle kerrotaan, että sisämarkkinat eivät toimi hyvin, tarvitsemme näyttöä, mitä tapahtuu, miten voimme puuttua niihin ongelmiin, joita meidän tiet- tietoisuutemme tuodaan. Olen samaa mieltä teidän kanssanne suurimmassa osassa ää, näitä juttuja. Suurimmassa osassa näitä juttuja me saamme riittävästi tietoa julkisen kuulemisen kautta tai niiden valitusten kautta, joita meille tulee, joten suurimmassa osassa tapauksista tätä snittiä ei tulla käyttämään, mutta joskus tietoa ei saa saada riittävästi. Tiedon perusteella emme voi päättää, onko kansallinen käytäntö sellainen, että se rikkoo sääntöjä että voidaanko tilannetta parantaa. Ja siksi me keksimme, että me voisimme kääntyä niiden tahojen puoleen, joilla on tietoa tällaisista tapauksista, eli markkinoiden toimijoiden. Jos Siis suurimmassa osassa jutuista saamme tiedon ihan normaaleja reittejä ja jäsenvaltioilla on velvoite antaa meille tietoa, erityisesti rikkomistapauksissa, mutta joskus jäsenvaltioilla ei ole oikeutta puuttua ja kysyä yrityksiltään tietoja. Esimerkiksi UK, joka nyt ei ole enää kauan keskuudessamme, mutta mutta sillä jäsenvaltiolla on oikeus esittää kysymyksiä, muilla ei välttämättä ole. Esimerkkejä. Niin, jonka valossa voimme selittää tiettyjä juttuja. Otetaan yleishyödylliset laitokset, vesi ja niin edespäin. Nämä ovat julkisesti äh, omistettuja yrityksiä, niin täytyy kunnioittaa kilpailusääntöjä. Äh, hankinnat täytyy tehdä julkisten tarjouskilpailujen kautta mutta jos tällainen hyödykemä, äh, että julkisia laitoksia koskevat markkinat toimivat hyvin, niin hyvä niin, mutta jos ei, niin ähm, No tietysti tapauksessa nämä laitokset voivat pyytää komissiolta poikkeuksia. Totta kai ne haluavat olla vapaat velvoitteista tehdä äh, tarjouskilpailuja, mutta miten me saamme tietoa siitä, että toimivatko markkinat juuri sillä tavalla kuin tämä laitos antaa meidän ymmärtää. Saatamme saada puolueellista tietoa, koska nämä yritykset ehkä haluavat äh, hyötyä siitä, että niiden velvoitteita poistetaan, tai ne saattavat ehkä esittää äh, tilanteensa valossa, joka ei ihan vastaa totuutta. Joten jotta voimme arvioida tilanteen oikein ja nopeasti, koska totta kai me voisimme tehdä, teettää pitkiä tutkimuksia ja niin edespäin, mutta ei, yleensä meillä on sellaisia takarajoja, jotka ovat lyhyitä ja meidän täytyy niihin mennessä reagoida. Joten on tärkeää, että me saamme oikean tiedon mm, sopivassa ajassa, järkevässä ajassa. Joten tällainen yksityiskohtainen arviointi edellyttää mikrotason tietoa, jota ei ole julkisesti saatavilla. Usein kyse on a liikesalaisuuksista, erilaista informaatiota, jota voidaan saada ainoastaan siten, että tämä hakija meille sitä antaa vapaaehtoisesti. Ehkä tämä hakija haluaa saada poikkeuksen ja siksi antaa meille tietoa, joka esittää tämän hakijan liian suotuisassa valossa ehkäpä muut sidosryhmätkin antaisivat meille vain rajallista tietoa, joten emme saisi riittävästi näyttöä, emmekä pystyisi tekemään valistuneita päätöksiä. Ja jos ajatellaan, minkälaisia rajoitteita meillä tällä hetkellä on informaation hakemisessa, vähän aikaa sitten komissio pyysi tietoja kilpailuviranomaiselta, markkina-analyysiä, tietoja markkina-analyysistä. Tämä viranomainen kieltäytyi tekemästä yhteistyötä komission kanssa, ei halunnut antaa tietoa, koska komissiolla ei ole tällaista tutkinnallista toimivaltaa. Tämä Smith antaisi meille mahdollisuuden saada tätä tietoa. Tietoa käsiteltäisiin tietysti luottamuksellisesti ja sitä käytettäisiin ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jota se pyydettiinkin. Eli tässä on kyse, kyse luottamuksellisuudesta. Eli kyse on relevantin tiedon saatavuudesta ajoissa. Ja tämä tietysti hyödyttäisi kansalaisia ja yrityksiä, eli siis niitä, jotka kilpailevat niiden kanssa, jo, jo, joilla on parempi markkina-asema. Ja on selvää, että suoja tahot Euroopassa tukevat tätä ehdotusta. No, tässä oli kyse siis rikkomuksista. Rikkomustapauksissa haluaisimme tietysti ihan viime, viimeisenä keinona käyttää tätä välinettä. Mutta kun puhutaan EU-lainsäädännön paremmasta valvonnasta, niin jos me sanomme, että yksi, yhdessä tapauksessa puhutaan rikkomuksesta, toisessa politiikan tekemisestä, niin se on vähän tällaista hataraa rajanvetoa, koska Usein me puutumme ongelmiin rikkomusmenettelyyn, mutta toisaalta taustalla voi olla systemaattisempiakin ongelmia, ja niitä voidaan ratkaista ainoastaan lainsäädännön keinoin. Eli nämä asiat saattavat liittyä toisiinsa ja saattaa ilmetä, että rikkomuksen takana on systeeminen ongelma, jolloin saatettaisiin ehkä Siis, äh, tilanne saattaisi johtaa siihen, että tehtäisiin lainsäädäntöehdotus. Eli tämä väline saattaisi olla käyttökelpoinen myös erilaisten politiikkojen tai lakien suunnittelussa. Totta kai tämä on tällaista herkkää rajankäyntiä, ymmärrämme kyllä tämän asian. Ehkäpä vielä esimerkki Ähm, sen käytöstä äh, politiikan tekovälineenä tai lainsäädännön laatimisvälineenä. Muistan, että rahoituskriisin tiedätte, että siihen liittyi äh, se, että pankit olivat keskenään, äh, liittyvät toisiinsa ja olivat jatkuvasti tartuntavaarassa, koska ne ovat jatkuvasti yhteyksissä toisiinsa. Eli yhden pankin epäonnistuminen oli omiaan johtamaan dramaattisiin tappioihin muissakin pankeissa. Tämä näkyy vuoden 2008 rahoituskriisissä. Monet pankit olivat vaarassa ja siksi komissio halusi laatia lainsäädäntöä voidakseen estää tällaisen kontaminaation. Ja yksi keino oli asettaa katto sille summalle, jonka yksi pankki voi lainata jollekin tai joltakin. Mutta tämän rajan asettaminen oli haastavaa, koska yhtäältä, jos tämä raja on hyvinkin antelias, niin pankit ovat edelleenkin riskin alla. Mutta jos raja on liian alhainen, niin pankit eivät ehkä pysty rahoittamaan itseään. Sen täytyy löytää sopiva tasapaino. Jotta saataisiin sopiva äh, tasapaino, niin komissio tarvitsi yksityiskohtaista tietoa eri pankkien altistumisesta. Ja kun laadittiin lainsäädäntöä, niin komissio halusi saada tätä tietoa pankilta. Yritimme, emme saaneet tätä tietoa, usean otteeseen yritimme, mutta yhtä usean otteeseen pankit sanovat, että ei teillä ole mitään syytä kysyä meiltä tällaista tietoa, se on luottamuksellista. Euroopan pankki viranomaisella on hallussaan tätä tietoa, joten ei se voi kauhean luottamuksellista olla. Mutta Euroopan pankkien yhdistyskään ei saanut tätä tietoa antaa komissiolle. Joten meidän täytyy ehdottaa lainsäädäntöä siltä pohjalta, että jos haluaa epätäydellistä tietoa, jota kuitenkin on saatavilla markkinoilla, niin okei. No, nyt me saamme riippumattomia kertomuksia, jotka ovat osoittaneet sen, että lainsäädännön asettamat rajat ovat liian ähm, liian hulppeita ja edelleenkin meillä on tällainen kriisiriski olemassa. Eli tätä välinettä voitaisiin ikään kuin viime keinona käyttää myös tämänkaltaiseen lainsäädäntöön ja poli- politiikan tekoon. Jos meillä olisi ollut ai- aikanamme tämä tieto kä- saatavillamme, olisimme voineet asettaa nämä rajat oikeille kohdilleen. Eli tätä välinettä tätä smittiä voitaisiin käyttää myös niin, että käytämme yrityksiltä saamamme tietoa paitsi rikkomusmenettelyjen käynnistämiseksi ja totean, että kyse ei muuten ole siis yritysten rankaisemisesta, vaan jäsenvaltioiden. Ainoa syy siihen, että on näitä sanktioita on se, että haluamme sellaisen välineen, jonka avulla voimme varmistaa, että se tieto, jota me saamme, on korrektia. Ja minä lopetan ihan kohta. Eli käytämme tätä viimeisenä. Niin, niin, niin, sanoo puheenjohtaja, mutta myös esittelijän täytyy saada aikaa puhua. Te olette puhuneet jo mm, hyvin pitkään, joten ehkä nyt voisin antaa puheenvuoron mm, seuraavalle puhujalle. Thank you very much. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän rakentavasta ja erittäin selkeistä seikoista, joita he toivat esille. Joissakin osissa tämä kuulosti siltä, että me pikemminkin suutamme kohti uutta mietintöä tämän esityksen sijaan. Mitä tulee Rova Krupinin esittämiin huomioihin, tämä oikeudellinen kohta tässä, onko oikeus toimittaa näitä tietoja ja miten toimitettuja tietoja käsitellään. No komissiohan niitä käsittelee, mutta minun ehdotukseni kautta me haluamme varmistaa sen, että ne tiedot, jotka toimitetaan, ovat luottamuksellisia ja pysyvät luottamuksellisina. Mitä tulee näihin rangaistuksiin, haluamme käyttää näitä vain minimitasollaan ja äh, haluamme saada ne hyvin konkreettisesti äh, tarkennettua tänne. Tämä oli yksi näistä kuudesta kohdasta, joita täällä korostin. Sitten vaikutukset pk-yrityksiin. Itse asiassa käytännössä otamme äh, PK-yritykset tässä, tai nämä ongelmat tästä pois, koska PK-yrityksille ei aseteta rangaistuksia. Sitten onko ähm, toi, eri toimijoita kuultu? No tietysti on. He, näiden toimijoiden kannat mietintöluonnoksessa ovat heijastettuina. Edustaja Sulikille, haluaisin kiittää teitä rakentavasta lähestymistavasta. Mitä tulee tietojen toimittamattomuuteen ja yritysten kauppasalaisuuksiin, jälleen toistan sen, että tiedot pysyvät äh, luottamuksellisina. Sitten vihoviimeinen keino, äh, pitääkö tämä lista sitten julkaista, jonka mainitsitte? No tämähän on nyt on vähän samanlainen ehdotus, jota itsekin ehdotan tässä mietinnössäni. Sitten näistä rangaistuksista ja uhkasakoista, jos rangaistuksia ei esitetä, niin silloin väline on aivan yhtä hyvä kuin vapaaehtoinenkin kuuleminen tässä, joten me tarvitsemme jonkin sorttisia rangaistuksia, jotta voidaan toimia suhteellisella tavalla Huolimatta näistä kritiikeistä meidän täytyy tarkastella yhtenäismarkkinoita ei mitenkään staattisena unionin politi- politiikkana, vaan kehittyvänä alueena, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten yhteismarkkinoiden muodossa, joten meidän täytyy ostaa sellaisia välineitä, jotka ovat sitten valmiita tulevaisuutta varten. Joidenkin mielestä nämä saattavat vaikuttaa liian laajoilta ja horisontaalisilta, mutta vain tällä tavalla me voimme tarkastella tarkasti tilanteita, kuten esimerkiksi tällaista maantieteellisten estojen kysymyksiä. Ja täytyy olla myös sääntöjä esimerkiksi julkisille kilpailutuksille. Tällainen väline voi antaa tietoja tuotehinnoitteluista alueellisesti alu, eri alueiden osalta, joten me voimme arvioida monia asioita vain, jos meillä on tarvittavat välineet tietojen keräämiseksi. SMIT-ohjelmana voi olla myös erittäin käytännöllinen, kun halutaan tietoja tällaisista tekijänoikeuden alaisista aloista, kuten esimerkiksi musiikkialalta sisämarkkinoilla. Ja tämä väline voi olla myös erittäin tehokas, kun halutaan tarkistaa verkossa myytyjen lentoyhtiöiden lippujen hintoja? Vaikuttaako siihen esimerkiksi IP-osoite tai hakualue? Loppujen lopuksi minun mielestäni lisäarvoa tässä tulee siinä, että luodaan hyötyä kuluttajille ja kansalaisille ja sisämarkkinat hyödyttävät kuluttajia ja varmistavat sen, että kuluttajat eivät kärsi lentoja varatessaan esimerkiksi hintakilpailusta tai hintasyrjinnästä ja että heidän veronsa eivät, kun niitä ei käytetä ylihinnoiteltuun per, ylihinnoiteltuihin perusrakenteisiin huonojen julkisten kilpailutusten takia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia IMKON jäseniä ja kehottaisin teitä hyvin käytännönläheisesti toimimaan tämän asian osalta ja toimimaan rakentavasti komission ehdotuksen suhteen. Muutenhan lopputuloksena saattaa olla resurssien tuhlausta, ajan hukkaa, jos loppujen lopuksi saamme sellaisen välineen, joka on niin äärimmäisen rajoittunut, että sitä loppujen lopuksi ei voida hyödyllisesti käyttää. Haluaisin muistaa muista, muistuttaa muista politiikan alueista. Kilpailupolitiikka ja antitrust-politiikka, ne ovat tuoneet suurta lisäarvoa ja säästöä eurooppalaisille kuluttajille kuluttajille ja kansalaisille. Niitäkin niitä esitettäessä kritisoitiin erittäin vahvasti, mutta loppujen lopuksi niitä nyt kiitetään ja ne ovat tuoneet todellista lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle. Olen pahoillani siitä, että minun täytyy puhua näin nopeasti, mutta minun täytyy nyt kiirehtiä pois täältä salista ja kiitoksia, kun kerroitte rakentavasti mielipiteistäni. Kiitos. Pues, <clears throat> muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones... Kiitoksia. Jos muita puheenvuoroja ei ole tähän kohtaan esityslistallamme, niin aika tarkistuksille päättyy 5. joulukuuta kello 12 keskipäivällä. Ja tarkistuksia käsitellään IMKO-valiokunnassa 22. tai 23. tammikuuta 2018. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Eli tämä tietojen menettelyä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen. Puheenvuoron saa tätä varten esittelijä Marlen Michi. Thank you very much, Chair. Um, right, the... Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Initiative. Niin, Tämä komission ehdottama aloite, aloite vastaa Euroopan tarpeeseen saada tehokkaista sähköistä virkamiesasiointimahdollisuuksia ja sähköisiä palveluita ylipäänsä. Tällaisen one-stop-shopin, joka, josta voisi saada asianmukaista ja ajankohtaista tietoa ja myös ongelmanratkaisupalveluita sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti. Ja tämä auttaisi parantamaan myös käyttäjien tietoisuutta olemassa olevista e-palveluista. Ja tällä tavalla myös käyttäjäkustannukset, samoin kuin käyttäjien aikaakin, säästyisi, koska ei tarvitsisi pähkäillä, mikä e-palvelu on paras kuhunkin tarpeeseen. Puheenjohtaja, tuen näitä komission ehdotuksen tavoitteita ja ajatus siitä, että EU ja jäsenvaltiot siirtyisivät tällä tavalla kohti digitaalista ympäristöä on ihaltava asia. Olen kuitenkin yksilöinyt tiettyjä seikkoja, jotka edellyttävät lis- lisäkeskustelua ja lisäselvitystä. Yksi. Informaation saatavuus. Kun puhutaan informaatiosta, tiedosta, tarvitaan selkeää, täsmällistä, laadukasta tietoa. Informaatio tulisi ryhmittää tiettyisiin aihepiireihin niin, että käyttäjät voisivat tai heidät voitaisiin reitittää AO-palveluihin meidän täytyy välttää päällekkäisyyttä, meidän täytyy välttää akronyymien lyhenteiden käyttöä, meidän täytyy käyttää yksinkertaisia, helposti ymmärrettävissä olevia termejä, jotka eivät edellytä mitään erityisasiantuntijuutta. Kaksi. Online menettelyjen saatavuus on tärkeää, että tehdään ero eri menettelyjen välillä Artiklassa 5 velvoitetaan jäsenvaltiot laatimaan luettelo noin 13 kansallisesta menettelystä. No, joillain jäsenvaltioilla saattaa olla jo näitä menettelyitä netissä, toisilla taas ei. Artikla 11 taas ei velvoita jäsenvaltioita ylläpitämään mitään menettelyjä netissä, mutta mutta jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin tarjota kansalaisilleen sisämarkkinoihin liittyviä menettelyitä netissä ja kaikkien kuluttajien, käyttäjien tulisi päästä käsiksi näihin menettelyihin ilman minkäänlaista syrjintää. Ja olemassa olevia oikeuksia ja velvollisuuksia ei pitäisi, niihin tämän ei pitäisi vaikuttaa, eikä tämän pitäisi estää jäsenvaltioita järjestämästä omia kansallisia palveluitaan ja menettelyjään, kuten haluavat, kunhan se tapahtuu digitaalisesti. Mitä tulee näihin artiklan 5, 13 menettelyyn ja liitteeseen 2, niin niin mielestäni tähän tulisi tehdä muutosehdotuksia. Komissio komissio on kuitenkin kaavaillut erillistä ehdotusta, joka koskee samaa asiaa, joten tämä saattaa aiheuttaa, aiheuttaa päällekkäisyyttä. Ja tarkistuksissani e, esitän myös yksityiskohtaisemman määritelmän siitä, mitä tällainen online-menettely pitää sisällään ja missä tilanteissa on pakko, pakollista se, että ollaan fyysisesti paikalla. On eriteltävä tarkkaan, mitä menettelyjä voi edellyttää online ja mitä henkilökohtaisesti. Sitten kolmanneksi olen ehdottanut, että kaikki olemassa olevat välineet, kuten Euroopan kuluttajakeskukset ja solvit ja ähm, copyright-oikeuksiin liittyvät helpdeskit ja niin edespäin, va, olivatpa ne vapaaehtoisia tai eivät, niin ne, ne tulisi tarjota tässä yhtenä, yhdessä yhtenäisessä palveluluukussa. Ja sitten kielet. Kyllähän tietysti kielten moninaisuus Euroopassa on este palveluiden tarjoamiselle. Tulisi edellyttää, että palveluita tarjottaisiin maan virallisella kielellä plus yhdellä muulla kielellä, jota suurin mahdollinen joukko käyttäjiä ymmärtää. Olen myös ehdottanut, että kansallisten koordinoijien ryhmän tulisi antaa suosituksia jäsenvaltioille ylimääräisistä kielistä, joita tässä palvelussa tulisi käyttää. Ja sitten vielä laatukriteerit. Niihin olen tehnyt parannusehdotuksia. Mitä tulee informaation laatuun ja neuvonta- ja ongelmanratkaisu palveluihin, niin jos me emme voi taata tiettyä laadun tasoa, emme myös voi antaa riittävän tasokasta neuvontaa. Ja tämä juuri mainitsemani koordinaatioryhmä, sen tulisi valvoa laatukriteereiden noudattamista. Ja jos laatu heikkenee selvästi, niin palvelu tulisi keskeyttää tai tulisi ehkä harkita rangaistu, kustannusten langettamista. Tämä artiklan 12 once only periaate, vain kerran periaate. No, minä olen yrittänyt ö, ottaa tässä huomioon tietosuoja val- asiamiehen näkemykset. on, on taattava henkilötietojen suojelu ja oikeus yksityisyyteen. Ja tämän 12 artiklan vain kerran periaate liittyy erityisesti informaation käsittelyyn siis ja rekisteröidyn oikeuksiin, siis tietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksiin. Ja meidän täytyy siis varmistaa se, että yksilöt voivat kontrolloida omaa, omia henkilötietojaan ja ennen kuin näitä tietoja siirretään toimivaltaisen viranomaisten kesken, niin käyttäjän, käyttäjällä täytyy olla mahdollisuus äh, katsoa, mitä tietoja siirretään, ja hänen täytyy myös voida ähm, protestoida silloin, kun hän ei halua, että henkilötietoja käsitellään. Äh, tietojen vaihdon tietojen vaihtoa ei tulisi sallia äh, muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka mainitaan neljässä direktiivissä. Mitä tulee näkyvyyteen, jotta tämän palveluväylän käyttö olisi helppoa, sen tulisi olla näkyvillä kaikissa kansallisissa verkkosivustoissa ja sen tulisi olla saatavilla kaikilla unionin kielillä. Mitä saatavuuskriteereihin tulee tai helppopääsyysdirektiivisääntöihin tulee, niin sekä kansallisilla sivuilla että unionin sivuilla näiden sivujen täytyy olla äh, sellaisia, että myös vammaiset käyttäjät voivat niihin päästä käsiksi. Ja nyt kuuntelenkin mielelläni varjoesittelijöiden puheenvuoroja, koska tämä on mielestäni sellainen harjoitus, joka on omiaan hyödyttämään niin bisnestä, kuluttajia kuin kansalaisiakin. Tarkistusten takaraja on 28. marraskuuta kello 12. Thank you. Muchas gracias Marlene por... Kiitokset Marlene tästä mietintöluonnoksesi esittelystä. EPP-ryhmästä herra Karas ei ole paikalla, joten hänen nimissään puhuu kuka? Ah, rova, olkaa hyvä. Kiitoksia. Otmar Kairas on hyvin pahoilla siitä, että hän ei voinut osallistua tähän kokoukseen. Hänellä on tärkeä kokous Viinissä, eikä näin olen päässyt paikalle. Hän lähetti minulle tekstin, joka kuuluu seuraavasti, luen sen teille. Rouva Smitson, minä haluaisin kiittää teitä erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Olette kattaneet monia tähdellisiä kysymyksiä mietinnössänne. Ja niin, ne kaipaavat, äh, niiden asioiden osalta, jotka kaipaavat parannuksia. Joitakin seikkoja haluaisin korostaa tässä nyt. Ensinnäkin selvennyksenä tietosuojasta. Ajatellen tätä vain kerran periaatetta sitten selvennys olemassa olevista apu- ja ongelmanratkaisupalveluista, joihin viitataan liitteessä kolme. Kieli, spesifikaatiot tarkistuksesta 20. Sitten tämä usein kysytyt kysymykset, luokka tässä palveluväylä ohjelmassa. Lisälaatuvaatimukset, jotka, joista puhutaan tarkistuksessa 102. Korjauskeinot niin, että varmistetaan se, että nämä katkenneet linkit, ne korjataan. Tarkistus 104 sitten palautetta varten vapaa tekstikenttä tarkistuksen 111 mukaisesti ja sitten liitteen yksi lisätietoalueet ja menettelyt liitteessä kaksi. Tässä on joitakin yksityiskohtia, joista tietysti vielä tarvitaan varjoesittelijän kesken lisää keskustelua. Tämäkin pohjautuu tarkistuksiin, joita me tämän valiokunnan jäseninä tulemme esittämään. Myös menneinä viikkoina – julkisilta hallinnoilta on tullut tiettyjä varaumakommentteja tämän asian osalta, tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja aikataulusta. Minä uskon edelleen, että trilogineuvottelut neuvoston kanssa tulevat olemaan tähdellisiä, kun arvioidaan tämän asetuksen mahdollisuuksia ja ajatellaan niitä, joihin tämä kaikista eniten vaikuttaa, mutta uskon, että meidän täytyy todella keskustella näistä kysymyksistä vielä varjoesittelijöiden tapaamisessa niin, että voimme reaalisesti tätä suunnitella. Meidän täytyy kuitenkin pitää mielessämme kunnianhimoinen hanke, kansalaisten ja yritysten etujen nimissä. Odotan innolla yhteistyötä tämän esityksen osalta, Rouva Smithson, teidän kanssanne ja tietysti muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja kollegojen kanssa. Tässä oli tämä herra Karasin teksti. Muchas gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi ECRn nimissä varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, the ECR... Well... Kiitos. ECR pitää hyvänä tekstiä Mitsiltä. Tämä on vakaa lähtökohta, josta voidaan edetä. On useita tarkistuksia mietintöehdotuksessa, jotka ovat rohkaisevia. Nyt tarttuisin tilaisuuteen ja ottaisin niitä esille lyhyesti. Erityisesti minua vitonen miellyttää, jolla pyritään lyhenteiden käyttää minimoimaan. Täytyy varmistaa, että tiedot esitetään tavalla, että ilman esitietoja lakialalta voi ymmärtää palvelun luonteen jos halutaan, että palveluväylä todellakin toimii kautta EU helpommin. Täydestä sydämestäni tukisin sen tukemista ja, ja että paras mahdollinen hyöty sen laajasta käytöstä EUsta. 15 on myös rohkaiseva. On oikein ottaa esille, että palveluväylän tavoitteena on virtaviivaistaa saatavuutta yrityksille – Jäsenvaltioiden yritysten pitäisi hyötyä välineestä. Se ei ole Siinä ei pyritä kuitenkaan puuttumaan hallitusten jäsenvaltioiden toimintaan, kun tarjotaan kansallisia palveluja tavalla, joka sopii niiden tarpeisiin. 50 sitten. Olen tyytyväinen, että tarkastelemme käytännöllisiä tapoja, joilla voidaan vähentää yritysten kustannuksia. Tässä on käytännön toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksiä. ECR haluaisi eliminoida käytännön mahdollisimman paljon ja pitää oikein hyvän esittelijän ehdotuksia tässä. Minä rohkaisi myös 104 palveluiden toiminnot täytyy ylläpitää asianmukaisesti, jos halutaan, että käyttäjät luottavat Puuttuvat tiedot tai toimimattavat linkit vain heikentävät luottamusta järjestelmään. Omasta kokemuksestani IT-sektorilla kun puhun, niin jos EU haluaa saada yritysten luottamuksen, niin täytyy varmistaa, että pidetään yllä korkeat standardit aina. Valitettavasti on useita huolia edelleen olemassa 128 ja 74 tarkistukset ovat kyseessä tältä osin. 128. En näe konkreettista syytä rekisteröintikynnyksen poistamiseen. Koska materiaalinen laki on muuttumaton, niin on epäselvää, miksi esittelijä pitää tarpeellisena palvelun poistaa erityisesti, koska vaikutusten arvioinnissa todettiin, että yksinkertaistaminen on, äh, on noin 14 prosenttia kaikista yritysten hyötyistä. Toimi olisi merkittävä menetys, jos ajatellaan kokonaisvaikutuksia digitaalisessa palveluväylässä. Ja se olisi kovasti pettymys. 74 ja kielijärjestelyissä. Tämä näyttää kovin epäselvältä. ECRlle on ongelma, että kielivaatimuksia voidaan runnata jäsenvaltioille koordinointiryhmän kautta. Kun mui, ja jotkut tarkistukset sekoittavat asioita mieluummin kuin selvettävät. Kansallisten kieltojen, kielien käyttö ei sinänsä ole ongelma, mutta jos tarvitaan lisäkieliä, niin sen pitäisi olla jäsenvaltion oma asia esimerkiksi perustuen siihen, minkälaista kysyntää käyttäjien keskuudessa on. Sitten lyhyesti mainitsisin tietosuojatarkistukset periaatteesta. ECR tukee kovasti eh, niitä, joissa tietosuojalainsäädäntöä toteutetaan, mutta esittelijän eh, näkökohta, jos joltakin osin monimutkaistaa asioita. Asetus jo toteaa, että aina tiedot pidetään ja käsitellään sovellettavan tietoisia lainsäädännön mukaisesti. Nyt jos tämä kirjoitetaan uudelleen jokaiseen artiklaan, niin sitten heikennetään ihan tätä samaa tietoisia lainsäädäntöä, josta yritetään pitää kiinni. ECRlle olisi yksinkertaistampaa, että näitä tarkistuksia ei olisi. Erityisesti kun tietosuojavaatimukset sitten tulkitaan sellaisena, kun niitä saatettaisiin soveltaa yhden kerran periaatteen osalta. Sim. Gracias. Kiitokset. Seuraavaksi Alden nimissä Rova Kalas, olkaa hyvä. And, uh, thank you, uh... Kiitoksia esittelijälle. työstä, jota hän on tehnyt mietinnön laatimiseksi. Ja on oikein hienoa, että olit yhtä kunnianhimoinen kuin komissiokin. Olen yhtä mieltä monessa, os- monessa kohtaa. Esimerkiksi näiden menettelyiden täytyy olla käyttäjäystävällisiä. Myöskin tämä vain kerran periaate on hyvä. Ja syrjimättömyysperiaate käyttäjien kesken on sekin hyvä. Tämä digitaalinen palveluväylä äh, on kyllä hiukan vähän epäselvä. Tämä pitäisi oikeastaan olla kaksikaistainen tie käyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus päästä muiden maiden menettelyihin kansallisen portaalin kautta. Ja sellainen käyttäjä, joka menee unionin verkkosivulle, niin hänet tulisi sitten ohjata kansalliselle sivustolle. Tarvittaisiin tosiaankin tällainen one-stop-shop myöskin tänne digitaaliseen palveluväylään. Me emme halua tietenkään olla perspektiivisiä emmekä sanella, miltä tämän verkkosivuston tulisi näyttää, mutta pitäisi varmistaa se, että ne kansalliset portaalit, jotka ovat kaikkein tutuimpia normaalisti kansalaisille, niin ne olisivat näitä ensisijaisia pääsyväyliä näille palveluille. Kuten olen sanonut aikaisemmin, meidän täytyy saada aikaan luottamusta jäsenvaltioiden välille ja siksi tiedonvaihdon laatu ja käyttäjien tunnistaminen – niiden tulisi olla hyvällä mallilla, jotta voidaan varmistaa se, että käyttäjät ovat juuri niitä käyttäjiä, joita väittävät olevansa. Ja käyttäjän tietysti pitää olla itseään koskevien tietojen herra, mutta mm, on varmistettava se, että prosessi ei ole liian mutkikas, niin siitä tulee vaikea käyttöinen tietojen käytön tulisi perustua myönty, suostumiseen. Kuluttajan täytyy itse tietää, kuka käyttää hänen henkilötietojaan ja mihin, mihin, mihin tarkoitukseen. Tämän tulisi olla mahdollisimman simppeli tämän menettelyn. Miksi edelleenkin tarvitaan fyysistä läsnäoloa joissain tapauksissa? Olen iloinen siitä, että esittelijä haluaa pohtia, mitä, mitä nämä tapaukset olisivat, mutta täsmällisyyttä tähän vielä tarvitaan fyysisen läsnäolon vaatimuksen, se tulisi rajoittua niihin tapahtumiin, joissa sähköisesti ei voida tunnistaa ihmistä, esimerkiksi silloin, kun pitää antaa vaikkapa sormenjälkipassin. Ja ehkä tämä on sellainen kohta, josta olen vielä eri mieltä esittelijän kanssa, koska en tue sitä, että tehdään tämä poisto, jota esittelijä ehdotti, joka liittyy yritysten tai firmojen tilanteeseen. Sí, muchas gracias, señora Calas. Kiitokset, Rova Kalas. Seuraavaksi vihreiden nimissä varjoesittelijä Rova Reda. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää aivan loistavasta mietintöluonnoksesta. Mielestäni tämä on hyvä lähtökohta keskusteluillemme. Olemme erittäin iloisia nähdessämme, että joitakin lisää menettelyjä myös on lisätty liitteeseen kaksi. Olemme puhuneet paljon mahdollisesta mm, bisnesmenettelyn poisjättämisestä, mutta tässä on erilaisia menettelyjä, esimerkiksi yliopisto kirjautuminen ja oleskelulupakysymykset, ne ovat tässä ja tämä on erittäin hyvä Tässähän on kysymys näistä velvoittavista online-menettelyistä ja tämän vuoksi me näemme, että tämä tuo suurta lisäarvoa kansalaisille, eritoten niille, jotka hyödyntävät vapaata liikkumisoikeuttaan Euroopan unionissa. Tämän vuoksi meidän pitäisi toimia mahdollisimman kunnianhimoisesti. Iloitsen myös siitä aikeesta, että yritetään varmistaa porsareikien tukiminen, eli menettelyjä ei täysin verkkoon kaikkia oteta mukaan, niin kuin Kaija Kalastossa toi jo esille. Mietintöluonnos ei aivan täytä tätä tarvetta kuitenkaan tässä. Ehdottaisin itse asiassa sitä, että tarkasteltaisiin näitä liitteen yksittäisiä kohtia ja mietittäisiin, olisiko perusteluja sille, että vaadittaisiin henkilökohtainen käynti. Ja ainut, jonka osalta se voidaan nähdä, on itse asiassa tämä passi, passihakemus. Joten sen sijaan, että tätä, tässä täytyisi, täytyisi hieman rajoittaa näitä sanamuotoja ja tehdä tästä tiukempi. Eli nämä poikkeukset täytyy rajoittaa passihakemuksen erityiseen verkkoprosessiin jäsenvaltioiden keskuudessa tämä asia nyt ei ole niin hirvittävän suositus, suosittu. Ja neuvottelut pitäisi johtaa siihen suuntaan, jossa, jossa tämä menettely ei olisi mukana. Tässä ei pitäisi olla mitään poikkeuksia sille, että henkilökohtainen läsnä ei olisi ollenkaan mukana tässä. Ja täytyy varmistaa myös se, että once only periaatetta käytetään Tämän pitää olla myös yhteensopiva perusoikeuksien kanssa. Ja tämän täytyy perustua tietokohteen erityiseen vaatimukseen. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että ei luotaisi mitään poikkeuksia tähän kysymykseen. Tämä on erittäin tärkeää meille. Olemme lopulta, lopuksi myös yhtä mieltä siitä, että kun ajatellaan tietojen toimittamista, niin on paljon sellaisia tietoja, joita jäsenvaltioiden jo nyt pitäisi olemassa olevien portaalien ja mekanismien kautta toimittaa, tuottaa ja kenties täytäntöönpano vaihetta. Se voi olla lyhyt, lyhyempi. Tällä hetkellä se on kaksi vuotta suurimmalle osalle näistä sisältöartikloista ja ehkä voisimme pohtia sitä, että kun ajatellaan näitä todellisia online-menettelyjä, niin ei tarvita tällaista kahden vuoden odottelua tietojen toimittamisen osalta, kun jäsenvaltion jo nyt pitäisi näitä tietoja tänne laittaa, joten tähän esitämme lisätarkastuksia vielä, mutta kokonaisuudessaan olemme sitä mieltä, että ehdotus on hyvä ja mietintöluonnos vielä tuo tähän tärkeitä lisäyksiä ja odotamme yhteistyötä kompromissien alalla. Kiitokset. Ja seuraavaksi INF e nimissä Markus Pretzel, onko hän paikalla? No está presente. Ei ole. Näin ollen. Jos ei tässä ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, niin sitten varjo esittelijän nimissä puhuu vielä yksi. Multo felicit pe Marlen pentru raport. Eu vreau doar... Niin, kiitos ja onnittelut Marlenelle mietinnöstä. Huomennahan kahdeksalta interryhmä PK-yritysten PK-yrityksiä käsitelmä, olen siellä toinen puheenjohtaja. Ja jos todellakin tulee mietintö, joka vaikuttaa sisämarkkinoihin, niin sitten olemme päättäneet, että myös tässä interryhmässä <clears throat> pitää osallistujien kanssa puhua siitä. Esittelijä jo sanoi, että hän tulee olisi hyvä, jos muutkin varjoesittelijät olisivat paikalla, kun komissionkin edustaja tulee, yritysten edustaja ja niin edelleen. Onhan kovin tärkeää, ja mm, muutkin varjoesittelijät tämän sanoivat jo, että tarvitaan ihanteellinen ratkaisu, jotta digitaalista palveluväylää voidaan tukea. Tarvitaan ratkaisuja. Ei saa tehdä liian monimutkaisiksi asioita, tätä aina painotan. Digitalisoinnin kanssa on ongelmia jossakin jäsenvaltiossa myöskin syrjäisimmillä alueilla. Siellä mm, ihmisille tämä on vaikeampaa ja juuri heille sen pitäisi olla va- helppoa ymmärtää, mistä palveluväylässä on kysymys. Minäkin olen siellä mukana. 28.11 astihan on aikaa meillä ja minä sitten sitten välitän tulokset kaikille ryhmille ja sihteeristölle. Ne, jotka huomenna eivät voi olla paikalla, niin varmaankin sitten mielellään tutustuvat keskustelun näkökantoihin, joita sillä tuli esille. Kiitoksia Rova Krapini ja seuraavaksi komission nimessä Rova Maria Gruben. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissionkin puolesta haluan kiittää esittää esittelijää Mitsiä hyvästä mietinnöstä. Suurin osa ehdotetuista tarkistuksista ovat varmasti hyvä pohja tekstin parantamiselle, kun neuvottelemme lainsäätäjien kesken. Tietysti jotain muokkauksia siellä tällä täytyy tehdä. Pari huolenaihetta kuitenkin, joita me näemme näissä tarkistusehdotuksissa. Ensimmäinen liittyy liittyy yritysten rekisteröintimenettelyn poistoon. Tämä mielestämme veisi yrityksiltä tärkeän elementin. Yritykset ovat pitkään pyytäneet tällaista yhtenäistä palveluväylää. Ja yrityksen oikeudellinen siis juridinen henkilö, se on suljettu pois. Se tullaan ottamaan huomioon yrityslainsäädäntö mm, lakiehdotuksessa tai paketissa. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon tällaisia yksittäisiä harjoittajia tai yksittäisiä yrityksiä. Haluamme ottaa nekin huomioon, koska olemme yrittäneet jo palveludirektiivissä digitalisoida näihinkin yrityksiin liittyviä palveluita, mutta valitettavasti tällä hetkellä ne koskevat ainoastaan tiettyjen toimien rekisteröintiä, mutta eivät kaikkea liike-elämää ja haluamme tämän porsanrajan tukkia. Ja jos tätä asiaa koskeva poisto nyt toteutuisi, niin silloin koko ö, yrityselämä ei tulisi otetuksi huomioon ja tulevassa yrityspaketissa otettaisiin huomioon ainoastaan tällaiset oikeud- tietyt oikeudelliset henkilöydet, mutta ei kaikkia yrityksiä, yritystoimintaa harjoittavia tahoja. Ja olemme yhtä mieltä kanssanne tietosuojaseikoista ja tästä once only-periaatteesta. Olemme toki ottaneet tietosuojavaltuutetun suositukset huomioon. Olemme iloisia siitä, että tietosuojavaltuutettu tukee tätä vain kerran periaatetta once only, mutta sehän ei liity ainoastaan henkilötietojen vaihtoon, vaan myös e-, muiden kuin henkilötietojen vaihtoon. Sekin on tärkeä yrityksille. Eli samalla kun meidän täytyy pitää kiinni tietosuojasta, meidän ei tulisi räätälöidä tämä vain kerran menettelyä niin, että se koskisi ainoastaan henkilötietoja. Tarvitsemme lievästi erilaisen säännöstön sellaista tietoa silmällä pitäen, joka on muuta kuin henkilötietoa ja johon sovelletaan jäsenvaltiossa erilaisia juridisia käytänteitä. Sitten muutamia eh, seikkoja, jotka liittyvät teknisiin komplikaatioihin ja menettelytapoihin, mutta ne ovat luonteeltaan vähäisempiä. Ne voidaan kyllä ratkaista eh, tekstin laatimisvaiheessa. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota vielä tähän kielikysymykseen. Syy siihen, että me pyydämme jäsenvaltioita antamaan tietoa jollain lisäkielellä, no syy siihen on juuri se, että myös rajat ylittävien käyttäjien käyttökokemus olisi helpompi. Ja EU-rahoitustahan on saatavilla käännätysten tekemiseksi niin, että näitä palveluita olisi saatavilla myös sellaisella kielellä, jota rajat ylittävät käyttäjät voivat ymmärtää. Eli me kyllä annamme jäsenvaltioille tieto, ö, rahoitusta tiedon käännettämiseen ja on oikein hyvä, että ehdotuksen kunnianhimoisesta tasosta halutaan pitää kiinni. Tämä koskee myös täytäntöönpanoaikataulua. Eli me tosiaan haluamme realistisen, mutta kunnianhimoisen ehdotuksen myös ajallisesti. Kiitos. Kiitokset. Marlen, Metsi, haluat Pakko vielä käyttää puheenvuoron esittelijänä vastataksi siitä näihin puheenvuoroihin. Chair, thank you very much. Obviously... Kiitos puheenjohtaja. Tietysti paljon hyvin tärkeitä näkökohtia tuli esille. Yhteiset näkökohdat yhtiön toimipaikan poistamisesta. Ei ollut tarkoitus tehdä päällekkäistä se, mitä komissio sitten tekisi. Se selvensi joitakin kohtia siitä, Kieliongelmat tietysti tuli myös esille. Joissakin puheenvuoroissa. Kysymys fyysisestä läsnäolosta tuli myös esille. Poikkeusolosuhteissa tietysti täytyy löytää tapaa, jossa ei heitetä kaikkea yhteen koriin ja että että jäsenvaltiot eivät olisi käyttämättä periaatetta, mutta täytyy olla joitakin tapauksia, joissa fyysistä läsnäoloa vaaditaan. Eli periaatteessa paljon tärkeitä näkökohtia mainittiin. Niistä keskustellaan väryesittelyiden kokouksessa. Odotan innolla sitä, että voisin ottaa mahdollisimman monia näkemyksistänne tänne mukaan, koska varmaan kaikki haluavat, että mielintö olisi käyttäjäystävällinen ja asian kannalta merkittävä. Muutenhan tämä ajaa hukkaa. Paljon ohjelmia, mietintöjä on esitetty, mutta ne eivät ole käyttäjäystävällisiä. Tai kuluttajan täytyy lopettaa kesken, kun ongelmia on, mutta ei ole niin ratkaisua. Tätä me emme halua tältä mietinnöltä. Joten otan hommia mahdollisimman monia ehdotuksia. Hyvin välidejä ne ovat, täytyy sanoa. Ja odotan yhteistyötä kans, varjoesittelyiden kanssa. Muchísimas gracias. Eh, eh. Lämpimät kiitokset Marleen. Kiitos kaikille. 28. kello 12, 28. Siis marraskuuta kello 12 päättyy määräaika tar- tarkistuksille ja kun valiokunnassa näitä tarkistuksia on käsitelty, no tämä on tuossa 22. 23. tammikuuta Eli valiokunnan kaikki jäsenet voivat esittää tarkistuksia, jos kokouksessa nyt ei ole muita käsite- muuta käsiteltävää, niin kokous päättyy ja seuraava valiokunnan kokous on ensi maanantaina kello 15-18.30. Kiitokset ja hyvää illan jatkoa.